täysistunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko tähän liittyen huomautettavaa? Ei ole, joten eilisen kokouksen pöytäkirja on näin ollen hyväksytty. Sitten siirrymme neuvoston ja komission julkilausumiin aiheesta ulkomainen sekaantuminen vaaleihin ja disinformaatio kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa. Tämä on tärkeä asia ja valitettavasti tämä